Ja näin voimme mennä äänestyksiin. Ensinnäkin Winklerin mietintö. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Did you vote in? Ovatko kaikki äänestäneet? Mä skeda, skeda. The vote is closed. Äänestys päättyy. Approved with the large... Hyväksytty suurella äänten enemmistöllä. De Castron mietintö, nimenhuoto äänestys, äänestys alkaa. Did you vote? Oletteko äänestäneet? Kyllä, äänestys päättyy. Approved with a large Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onneksi olkoon edustajat Winkler ja De Castro. For uh, adjourn report, the rapporteur uh, asked to speak. Ja nyt esittelen pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö, joka meillä on, on meillä edessämme sen takia, koska yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa on valtaisaa lykkäystä ja tämä ei ole mikään yllätys, koska meillä on noin 2600 tarkistusta, joita MEPit ovat jättäneet tähän pääasetukseen. Minun mietintöni E, käsitteli erästä teknistä kysymystä, mutta siinä on tärkeitä viestejä, jotka pitäisi viedä eteenpäin. Mietintö hyväksyttiin yksimielisesti kalastusvaliokunnassa, joka jo itsessään on harvinaislaatuista, ja siinä käsitellään sitä, että että varmistetaan, että tämä 12 meripeninkulman alue, joka nyt on olemassa, voi jatkua niin pitkään, kunnes yhdestä kalastuspolitiikasta on sovittu. Jos emme hyväksy tätä mietintöä, niin sitten tämä 12 meripelikuman alue, sen, se päättyisi tämän vuoden lopussa. Ja olen iloinen siitä, että valiokunta yksimielisesti hyväksyi, että tämä, tämä ei voida oli sitä mieltä, että tätä voidaan hyväksyä. Yhteinen kalastuspolitiikka on ollut voimassa ensimmäisestä asetuksesta lähtien vuodesta 1983 ja se on sen jälkeen aina uudistettu seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tämä jatko menisi vuoteen 2014 ja sitten katsotaan, mitä uusi kalastuspolitiikka tuo tullessaan. Mutta haluan tässä sanoa, että komissiokin on hyväksynyt sen, että kalastuksen hoito 12 meripeninkulman alueella on ollut menestyksekästä, joten voisimme oppia tästä. Se tarkoittaa, että kalastusvaltiot ovat olleet varsin äh, hyviä kalastuksen hoidossa 12 merinpelinkumman alueella, kun taas yhteinen kalastuspolitiikka kokonaisuudessaan on epäonnistunut, joten äh, tässä on hyvät perustelut laajentaa tätä 12 merinperinkumman aluetta sekä ajallisesti että kooltaan. Kiitoksia. We have to vote. Roll call vote. The vote. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Please, we wait. No, odotamme vielä. Hyvä, äänestys on päättynyt. No todella suuri enemmistö. Okei. Okay. Thank. I congratulate. Kiitos. Onnittelen esittelijää. Ja sitten Moreiran suositus. Olkaa hyvä, Moreira. I will be brief and I have something important to tell you. Olin nopea, minulla on jotain hyvin tärkeää kerrottavaa. Ensinnäkin esittelijänä kehotan teitä hyväksymään tämän sopimuksen, koska se on hyvä sopimus. Ja sitä, pide, sitä pitäisi pitää tervetulleena esimerkkinä tulevan tuleville sopimuksille samasta aiheesta ja toivon, että tämä hyväksytään myös yksimielisesti, kuten aikaisempi tässä. Sitä huolimatta, kun me hyväksymme tämän sopimuksen, me emme äänestä emmekä hyväksy neuvoston päätöstä näistä aiheista, koskapa se on asetus, joka tässä on kysymys asiasta, joka vaatii komitologia menettelyä ja äh, tässä itse asiassa neuvosto hallitsee komission äh, asian käsittelyä. Minun mielestäni parlamentin ei tule hyväksyä sitä, että neuvosto unilateraalisesti päättää asiasta, joka äh, on sellainen, että parlamentin pitäisi olla mukana yhteispäättäjänä. Eikä meidän tule liian hyväksyä sitä, että neuvosto käyttää väärin komitologiaansa unilateraalisesti ja epäoikeudenmukaisesti kontrolloi komission toimivaltuuksia tässä sopimuksessa. Sen vuoksi olkoon täysin selvää, että me emme tässä hyväksy neuvoston päätösluonnosta. Ja jos se jää muuttamattomaksi, ja toivon, että näin ei todellakaan käy, mutta jos se jää muuttamattomaksi, niin me emme hyväksy että sitä pidetään ennakkotapauksena tuleville kansainvälisille sopimuksille. Ikävä kyllä neuvosto ei ole paikalla, mutta vakuutan, että tämä viesti tavoittaa neuvoston. Okay, grazie. Thank you. Kiitos. Nyt äänestys puolesta. against? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onnitteluni. Sitten Devan mietintö, olkaa hyvä. Edustaja Deva. Mr. President. Puhemies, kiitoksia, että sain mahdollisuuden kertoa kollegoilleni valiokunnassa että parlamentissa miksi tämä mietintö meni läpi niin nopeasti. 15 000 ihmistä tulee kuolemaan nälkään tänään. Vain asettaakseni tämän asian suhteeseen. Se on siis koko parlamentti ja sen henkilökohta, komissio ja sen henkilökunta, tuomioistuin ja sen henkilökunta, oikeusasiamies ja sen henkilökunta ja kolmasosa neuvostosta. maapallon väestön tarkoitus kaksinkertaistua ja nousta yhdeksän miljardin ihmiseen ja meidän elintarviketuotantomme on kaksinkertaistuttava, jotta voimme ruokkia maailman. Mm. Tämän hetkin elintarvikeapusopimus ei täytä vaatimuksia. Tämä uusi sopimus, jonka hyväksytte tänään, tulee ottamaan käyttöön uudenlaisia apumenetelmiä. Paikalliset tuottajat, paikalliset ostajat, sitomaton äh, elintarvikeapu, kuponkien antaminen maanviljelijöille, jotta äh, kehitysmaiset ei voivat muuttaa sen rahaksi ja elintarvikkeiksi ja auttaa maataloutta kehitysmaissa. Kiitoksia kaikille teille, että teitte kovasti työtä, jotta tämä mietintö menisi läpi, ja koska yrititte pelastaa niin monta ihmishenkeä. Kiitos äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Bauerin mietintö Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, President, giving me this opportunity. Kiitos puhemies, että sain tämän mahdollisuuden. koska emme ole käyneet äh, täysistunnossa keskustelua tästä aiheesta, niin haluaisin lisätä tähän muutamia huomioita. Tämä ehdotettu direktiivi, sen tarkoitus on korvata päätösvuodelta 1995 liittyen äh, konsuli konsulaattien edustukseen ja eh, EUn kansalaisille Lissabonin sopimuksen mukaan. Lissabonin artikla 20 mukaisesti jokainen Euroopan unionin kansalainen kolmannen maan alueella eh, on oikeutettu diplomaattisu- viranomaisten suojeluun ja apuun. Tässä ei ole kysymys ainoastaan jokapäiväisistä asioista, kuten passin kadottaminen tai rikos, vaan se koskee myös kriisitilanteita, joihin EU-kansalaiset saattavat saada tai tarvita tukea ja apua. Ja kansalaiset voisivat hakea mistä tahansa konsulaatista tai suurlähetystöstä apua, huolimatta minkä jäsenvaltion konsulaatti tai suurlähetystö on kysymyksessä. Ja yksikään jäsenvaltio ei tästä kieltäydy, vaan että tässä tehdään yhteistyötä, kun on kysymys kriiseistä, myös silloin, kun on kysymys niiden EU-valtioiden jäsenistä, jotka, kansalaisista, joilla ei ole omaa edustusta. Tämä on hyvä esimerkki myös siitä, että lisää Eurooppaa tai lisää Brysseliä ei merkitse vain eh, lisää byrokratiaa, vaan tämä tarkoittaa sitä, että ne kansalaiset, EUn kansalaiset, jotka tarvitsevat apua, saavat sitä kolmansissa maissa, kun heillä on eh, ongelmia. Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän eh, panoksestaan ja vetoisin kollegoihin, että te tukisitte tätä. Roll call vote. The vote is open. Nimenhuutoäänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Okay. It is approved. Con Hyväksytty. Onneksi olkoon. Sitten Bastosin mietintö. Kuka puoltaa? Vasta-äänet, tyhjää. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Sitten Bowlesin mietintö. Salainen äänestys. Has everybody voted? Onko jokainen äänestänyt? Äänestys päättyy. Rejected. Hylätty. Mr. Kaminski. Mr. Kaminski. Edustaja Kaminski. Puhemies, Minun mielestäni ei ole nyt hyväksyttävää, että me äänestämme erästä tietystä henkilöstä, jonka nimi ei nyt ole täällä esillä ollenkaan. Eihän tämä ole ollenkaan mahdollista. Täällä nyt äänestettiin sellaista henkilöstä, jonka nimeä ei edes tullut tuonne ylös. Gli uffici mi dicono che abbiamo rispettato pienamente. Tässä minulle sanottiin, että olemme täysin noudattaneet äh, menettelysääntöjä, joten äänestystulos on äh, validi ja jatkamme Moreiran mietintö. Tarkistus yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraava kohta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Sitten Schneeberg Jastramin mietintö. Kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Hyvä on. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 115 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaanko? Hyvä on. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Cortes Lastra. Eikö? Hyvä on. No, olkaa hyvä. La enmienda dice lo siguiente. Después de las palabras... Tässä sanotaan, että lapsiprostituutio ja seksiturismin jälkeen pitäisi lisätä, että suojellaan samalla naisten oikeuksia saada legitiimejä mm, lisääntymisterveyspalveluita. Ernst. Kukaan ei vastusta. Yeah, Okei. Okay. I'm sorry, honorevole... Hyvä on. Anteeksi, edustaja Cortes Lastra. On mahdotonta äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta. 144, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt. Saattaa 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Teksan. 148 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä on, tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Cashman. Thank you, President. Before we... Kiitos eh, puhemies. Ennen kuin käymme tähän tärkeään äänestykseen, niin haluaisin, että parlamentti miettii tätä koko suurta joukkoa miehiä tuolla talon toisella puolella, joka haluaa estää naisilta heidän oikeutensa. Mr. Mitchell. Niin. Mr. Mitchell. Okay, okay. I, I, I, give, uh, I give the floor only to Mr. Mitchell and stop. Play. Hyvä on, anna puheenvuoro ainoastaan herra Mitchellille ja siihen se loppuu. No minä nousin pystyyn sen takia, että 200 miljoonaa naista puuttuu maailman väestöstä siksi, että tehdään abortteja perustuen sukupuoleen ja pieniä lapsia tapetaan. Meidän pitää puolustaa naisia, heitä ei pidä tappaa sen takia, että eivät naisia. Okei. Okay. Roll call vote. Hyvä on, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä ja onnittelen esittelijää. Nauttikaa lounastanne. Sbagliato molto. Please, please, please. Colleagues. Herr Präsident, ich will nur kurz festhalten, dass meine Maschine Haluaisin vain ihan lyhyesti sanoa, että minun äh, äänestyskoneeni välillä toimi, välillä ei ja sitten lopuksi ei. Eli siis minulla oli ongelma minun äänestyslaitteeni kanssa. Okei, okay, we inform the service. Hyvä on, ilmoitamme tästä palveluyksiköille. Hyvä. Nyt me menemme sitten äänestysselityksiin.